esityslistalla on Kevison Ruisin mietintö, joka koskee kertomusta oikeusasiamiehen toiminnasta vuonna 2014. Haluan toivottaa tervetulleeksi oikeusasiamiehen Emily O'Reillyn ja varapuheenjohtaja Timmermansin, joka on kanssamme tämän keskustelun aikana. Nyt esittelijä saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Entä? Kiitos puhemies, kiitos komission jäsen 40 prosenttia Euroopan kansalaisista Eurobarometrin mukaan luottaa isettuoihin ja luot, teihin luot. 47 prosenttia enemmistö väestöstä katsotaan jäsen julkisuuden mahdollisuuteen. Perusoikeuskirja sisältää oikeuden tietoon, samoin myöskin Euroopan Uuden toimistossa katsotaan myös, on löytettävä oikeusasemien tehtävä, joka tutkii huonon hallintoa liittyviä tapauksia kansalaisten pyydessä. Ja teillä on päteviä tässä tehtävässä. En voi muuta kuin sanotaan, on sitä tukeni ja sitä onnitteluni siitä työstä, jota olette tehnyt oikeusasiamiehenä kaikkina tänä aikana, kaikkien vuosien aikana onnittelut tehtävien täyttämisestä tavalla, että kun kiinnittää huomiota eh, siihen, että mm, on ollut lukuisia selvityksiä, Näköisen tärkeimmäksi on tärkeää se, että on ollut virallisia selvityksiä, jotka liittyvät tärkeisiin tehtäviin, jotka koskevat Euroopan kansalaisuutta, jotka ovat merkityksellä Euroopan unionille ja tärkeää tarvita lisää avoimuutta ja parempaa hallintoa. Haluankin tunnustaa, että olet antaneet äh, tälle ja siihen, että te olette pystyneet sisäisen selvityksen, selvittämään sisäisiä sääntöjä, joita selvempiä on tarvetta tällaisen sisäiseen äh, absurdaan avoimuuteen ja niin välttämättömäksi. Ajattelen avoimuutta, asiantuntijaryhmien kokoonpanossa, jotka ihmiset käsitelleet uusia sääntöjä, jotka esimerkiksi yhteisen budjettiin. Tämä pitkä taistelu on ollut, se on nähnyt, että meillä on tehty julkiseksi. Tiedot on tehty kun, annettavan kunnioittamaan oikeuksia ja mekanismin valitusmekanismeja, jotka ovat olleet yksilötratojen lopuksi. Sanoit, että on tehty hyvää työtä eh, köyden oikeusasiamiehenä. Mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että olen myöskin todeta, että on hyvä, että jatkatte työtä. Samalla tavalla haluan myöskin välittää viestin siitä, että me uskomme, että te, te olette edelleenkin tärkeä, ajatellen kansalaisia, ajatellen selvityksiä, jotka tehneet myöskin eh, ministeriössä, jotka ovat koskeneet terveydensuojelua. Ihmiset on tärkeää, että on eurooppalaisia instituutioita ajatellen niitä eh, rekisteröitä, jotka liittyvät myöskin sidosryhmiin ajatellen myöskin sitä, että nykyinen pakolaiskriisi on myöskin se, joka vaikuttaa tilanteeseen. Me olemme kysyneet eh, eh, ainsäädäntöratkaisun, joka koskee myöskin direktiiviä selittämättömyyttä ja nämä tulee tapauksia, joissa olisi kysymys pelkästään huonosta hallinnosta – kansalaisaloitteen osalta, joka, joka on ratifioitu jäsenvaltioissa, meidän täytyy edistää lainsäädäntöä, joka takaa tämän kunnioittamisen. Haluaisin kunnioittaa sanoa, että toista vielä kerran sen, että annan tunnistusta työlle, jota olette tehnyt oikeusasemiehenä näinä vuosina. Ja haluaisin myöskin kiittää tuossa kunnan eh, jäseniä tehdystä yhteistyöstä ja kaikista tarkistuksista. Ja, ja olemme viime kädessä saaneet aikaan kuitenkin yht- kaikista. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Kävison. Nyt oikeusasiamies O'Reilly saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia rouva puhemies. Hyvää huomenta ja kiitokset edustaja Kävison Ruisille ja kaikille varjoesittelijöille, jotka ovat tehneet monia kuukausia töitä tämän mietinnön parissa. Teksti tänään osoittaa, että strategiani on saanut hyvin vahvaa tukea Euroopan unionin oikeusasiamiehen viran hoitamisessa. Kuten monta kertaa olen sanonut, virastoni ei voi toimia, ellemme saa parlamentin vahvaa tukea taaksemme. Jälleen kerran minä ja edeltäjäni ovat tämän tuen saaneet. Me olemme hyvin pieni toimija, meillä on alle 80 henkilökunnan jäsentä, mutta meidän tehtävämme Euroopan unionin kansalaisten hyväksi on erittäin tärkeä. Pyrin hoitamaan oman roolini ja varmistamaan sen, että Euroopan unionin tuomioistuimet täyttävät kasvavat odotukset, joita Euroopan kansalaiset meihin asettavat, ja että ne pystyvät reagoimaan erityisesti näinä vaikeina aikoina oikein. Erityisesti vetomusvaliokuntaa haluan sen jatkuvasta tuesta ja yhteistyöstä kiittää. Meillä on erilliset, mutta toisiaan täydentävät roolit ja me teemme suoraan töitä kansalaisten edun hyväksi, kun he kääntyvät puoleemme oikeuksiensa varmistamiseksi. Tällaisena aikoina, kuten varapuheenjohtaja niin usein on todennut, oikeusvaltion periaatteita tulee yhä vahvemmin tukea läpi koko unionin. Hyvät jäsenet, tämä on minun toinen kertani täällä täysistunnossa – lokakuun 2013 jälkeen. Olen monta kertaa ollut vetomusvaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan sekä kansalaisoikeuksien vapauksien ja oikeusasianvaliokuntien edessä. Joka kerta olen hyötynyt teidän tuestanne, teidän asiantuntemuksestanne ja tämä on tukenut suoraan strategiaani ja vaikuttanut siihen. Haluaisin kiittää erityisesti vetomusvaliokuntaa siitä, että se on proaktiivisesti toiminut vetomusten parissa ja pyrkinyt varmistamaan strategiani taustalla olevan tuen. Minä olen käyttänyt menettelyä, jonka kautta olemme käyneet korkealla tasolla vuoropuhelua, että voisimme varmistaa sen, että toimielimet toteuttavat kaikkein korkeatasoisimpia vaatimuksia julkishallinnon alalla. Kuitenkin virastoni yhä saa hyvin paljon kanteluita ja yli 20 prosenttia näistä kanteluista tällä hetkellä ovat seurausta siitä, että kansalainen ei ole saanut asiakirjoja nähtäväkseen niin pyytäessään. Avoimuus ja asiakirjojen saatavuus on jotakin, jonka tulee olla hyvin tärkeässä roolissa sekä demokraattisessa menettelyssä että demokraattisen vastuun vuoksi. Euroopan unioni asettaa hyvin korkeita vaatimuksia muille jäsenmaille, mutta sen pitäisi itse vastata näitä vastu- vaatimuksia ja pyrkiä täyttämään hyvin korkean osoituksen tason. Haluaisin kiittää edustaja Kamison Ruisia niin kutsutun pyöröovikysymyksen ratkaisemisessa. Tässä kyseessä oli se, että aikaisemmin edustajana toimijoille henkilöille luotiin sääntöjä heidän siirtyessään yksityissektorille. Tämä on luonut merkittäviä parannuksia, e, erityisesti sen, että komissio on ensimmäistä kertaa koskaan julkaissut listan niistä korkeista virkamiehistä, jotka ovat poistuneet hallinnosta, jotta mitään eturistiriitejä ei ilmenisi, kun he siirtyvät seuraaviin tehtäviin. Haluaisin kiittää myöskin talousarvion valvontavaliokuntaa tärkeissä henkilöstöhallintokysymyksissä minun tiedusteluni jälkeen komissio ja tämä parlamentti ovat myöskin tehneet töitä TTIP-sopimuksen avoimuuden takaamiseksi. Tämä mielestäni on erittäin hieno esimerkki siitä, kuinka oikeusasiamies ja parlamentti sekä muut instituutiot tekevät yhteistyötä, jotta kansalaisten etu äh, voitaisiin suojella. Myöskin olen tehnyt töitä avoimuusrekisterin parissa lobbaajien osalta. Tässä kiittäisin Junckerin komissiota. Meidän täytyy tehdä yhä enemmän, mutta paljon on jo saatu edistystä aikaan. Keskusteluissa olen myöskin ilmaissut pettymykseni siihen, että komissio hiljattain ei ottanut vastaan suosituksestani siitä, että tehtäisiin avoin lista kaikista yhteyksistä teollisuuteen, ei vain terveyden vaan muidenkin pääosastojen osalta. tupakkateollisuus on sen kaltaista teollisuutta, jota, joka ei sovella tyypillisiä sääntöjä ja siksi se suhteen täytyy olla tavallista tarkempi. Olen myöskin tyytyväinen keskuspankin osalta siitä, että keskuspankin hallintoneuvosto julkaisee enemmän tietoja kokouksistaan. Haluaisin kiittää puheenjohtaja Mario Draghia, joka näitä tietoja antaa julkisuuteen. Ne ovat hyvin tärkeitä luottamuksen luomiseksi. Olen tehnyt myös strategisia tiedusteluja eri asiantuntijaryhmiin ja eri kansalaisyhteiskunnan vuoropuheluryhmiin liittyen. Olen myöskin tarkistellut sitä, kuinka avoimuusrekisteriä voitaisiin parantaa. Tuen sen toteuttamista, sen ei pitäisi vain taata rajoituksia, sen pitäisi saada täysi avoimuusaikaa niin, että kaikki tietävät, kuka rekisteröityy ja kuinka hän on toiminut. Haluaisin kiittää myöskin esittelijää hänelle tärkeistä kysymyksistä. Minä tulen jatkamaan esimerkiksi kliinisten tutkimusten avoimuuskysymysten parissa. Nämä vaikuttavat miljoonien eurojen tasolla ympäri maailman. Haluan myöskin varmistaa perusoikeuksien toteutumisen maahanmuuton alalla. Haluaisin kiittää parlamenttia sen tuesta, kun Frontex ei halunnut tukea ehdottomani mekanismin käyttöönottoa valitusten alalla. Valitusmekanismi niiden ihmisten osalta, jotka on Euroopan unionista karkoitettu, olisi tärkeää. Estelle Kävinen Ruiz myöskin on tunnustanut ilmiantajien alalla virastoni tärkeyden kuten myöskin Euroopan unionin kansalaisaloitteiden alalla ja vammaisten ihmisten oikeuksien aloitteen alalla. Euroopan unionin oikeusasiamiehen verkosto on jotakin, minkä johdossa minun on kunnia toimia. Se toimii kansallisella ja jäsenmaiden sekä eurooppalaisella tasolla. Minä tulen tänä kesänä johtamaan korkean tason kansainvälistä kokousta, jossa keskustellaan oikeusasiamiehen verkostokysymyksissä. Tämä ei ole vain mahdollisuus Euroopan unionin tasolla saada eri toimijoiden kokemuksista oppia. Tarkoitus on myöskin näyttää, että Euroopan unionin toimielimet toimivat hyvin ja usein tämä jää huomiotta. Viimeinen seikka, jonka halusin mainita, oli Euroopan valitus ja kanteluiden taso. Haluaisin todeta, että 20 prosentin sääntöjen noudattamustaso on säilynyt vuosikertomuksessa tänäkin vuonna, mutta on hienoa, että vuoteen 2014 ähm, verrattuna tämä luku on laskenut. Vuonna 2015 se oli 19 prosenttia, eikä tämä olisi ollut mahdollista, ellei kaikki Euroopan unionin virastot ja toimielimet olisivat jatkuvasti tukeneet äh, ja olleet mukana toiminnassa, erityisesti tämä parlamentti. Haluaisin jälleen kerran äh, toistaa, kuinka suuren vaikutuksen. Euroopan unionin virkamiehet ja tuhannet työhönsä sitoutuneet henkilöt, jotka tekevät töissä virastoissa ympäri Euroopan, ovat tehneet. Meillä on todellista vahvaa eettistä julkista palvelua Euroopassa. Ihmiset ovat tyytyväisiä, kun näkevät elämänsä muuttuvan jokapäiväisesti paremmaksi. Tämä on tärkeää Usein vahvat demokratiat eh, erotellaan juuri näissä kysymyksissä epäonnistuneista demokratioista ja valtioista. On hyvin tärkeää, että Euroopan unioni ei toteuta vain kaikkein korkeimpia vaatimuksia, vaan että se osoittaa myöskin esimerkkiä vastuullisuuden ja avoimuuden alalla. Tehtäväni oikeusasiamiehenä on tukea niitä virastoja ja toimielimiä, jotka toteuttavat tätä tehtävää ja tukea tätä parlamenttia, jotta tavoitteemme saavutetaan. Haluaisin jälleen kerran kiittää vielä esittelijää, varjoesittelijöitä ja koko henkilöstöä, joka on ollut mukana tämän mietinnön toteuttamisessa ja odotan mielenkiinnolla keskustelua. Kiitoksia. Thank you, Ms. O'Reilly. Um, we now give... Kiitos, Mrs. Riley. Nyt komission jäsen Timmermans. Kiitos, puhemies. Haluaisin kiittää esittelijä Rova Kaveson Ruisia erinomaisesta mietinnöstä, joka koskee Euroopan oikeusasiamiehen toimintaa vuonna 2014. Komissio katsoo oikeusasiamiehen työtä huonon hallinnon torjunnassa äärimmäisen tärkeäksi. on Euroopan kansalaisten palveluksessa ja meidän yhteinen tavoitteemme on tarvella hyvin kansalaisia ja siksi espanjankielinen käännös oikeusasiamiestä kuvaa todellakin erinomaisesti tätä tehtävää tämän kansan puolustaja, ihmisten puolustaja. Ja minä haluaisinkin tästä syystä käyttää tilaisuutta ja kiittää oikeusasiamiestä johdonmukaisesta hyvästä yhteistyöstä hänen ja hänen yksikönsä kanssa. Ja haluaisin kiittää myös häntä erinomaisesta työstä. Mietinnössä korostetaan sitä, miten tärkeä oikeusamiehen työ on avoimuudelle ja sen takaamiselle hallinnossa. Haluaisin muistuttaa siitä, että komissio on asettanut itselleen hyvin kunnianhimoisen tavoitteen avoimuudessa ja ottanut tärkeitä askelia tässä mielessä, jotka myöskin on tunnustettu mietinnössä. Esimerkiksi me olemme päättäneet, että ensimmäisestä joulukuuta 2014 kaikki komission jäsenet, heidän kabinettiensa jäsenet ja, ja pääjohtajat tulevat ilmoittamaan kokouksista sidosryhmien ja lobareiden kanssa. Sen lisäksi komissio myös on saanut vakuutuksen siitä, että lisätään avoimuutta TTIP-neuvottelujen yhteydessä, mikä on yksi asia, joka liittyy dynaamiseen suhteeseen Euroopan parlamentin kanssa. Komissio pitää hyvänä sitä, että oikeusasiamies ja vetomusvaliokunta ovat kiittäneet komissiota ennakkovaisessa työssä kummallakin alueella. Ja minun totta kai täytyy sitten kiittää komissiota siitä, että se on ollut näin aktiivinen tämän aikaansaamisessa. Komissio on myös hyväksynyt enemmistön oikeusomien suosituksesta, joka liittyy pyöräovikysymykseen. Ja viime vuodessa kertomuksessa, jossa puhuttiin työpaikkatehtävistä ja korkeiden virkamiesten tehtäviä heidän lähtiessään jättäessä komission, palvelu, jättäessä komission palveluksesta myöskin on otettu huomioon esitykset, jotka ovat liittyneet asiantuntijaryhmiin. On myös muita tärkeitä alueita, joilla komission komissio on seurannut oikeusasiamiehen suosituksia. Me olemme esimerkiksi ottaneet uusia askelia kansalaisaloitteen saamiseksi ystävällisemmäksi, niin että se heijastelisi samalla myöskin suosituksia, joita oikeusasiamies on tehnyt. Esitykset, jotka liittyneet raja- ja rannikkovartioston, niiden osalta komissio on ottanut mukaan täyden mekanismi, joka liittyy perusoikeuskysymyksiin. Tällä tavoin olemme ottaneet huomioon ne esitykset, joita oikeusasiamies on tehnyt suosituksia, jotka koskivat Frontex-selvitystä. Joten me uskoakseni olemmekin tehneet sen, mitä te meidän halusitte tekemään. Tätä kautta tulenkin kommenteihin, jotka ovat mietinnössä, jotka liittyvät siihen, miten toimielimet noudattavat ohjeita. Minusta me olemme komissiona yleisesti ottaen noudattaneet voimakkaasti suosituksia 2014. Se oli 86 prosenttia ja on ilo kuulla tänään, kun vuonna 2015 tämä olisi 90 prosenttia, on hyvä pyrkiä parantamaan tätä entisestään. On myöskin tärkeää katsoa, miten komissio tilanne on. Me olemme, meitä koskettaa 60 prosenttia näistä tapauksista, niin on tärkeää, että me lähestymme tätä asiaa myöskin huolellisesti. Nämä noudattamisaste, ajatellen johtopäätöksen, ne vaihtelee vuosittain, kuten komissio ottaa oikeusasiamiehen suositukset hyvin vakavasti, ja me tulemme noudattamaan hänen suosituksiaan silloin, kun se on mahdollista. Viitattiin yhteen asiaan, jossa näin emme toimineet. tulimme palaamaan tähän asiaan uudestaan. Tämä liittyy tupakkateollisuuteen ja siihen palataan myöhemmin vielä Euroopan parlamentissa. Haluaisin nyt todeta vielä, että haluaisin kiittää teitä ja esittelijää tästä keskustelusta. Haluan vahvistaa, että komissio odottaa ilolla erinomaisen yhteistyön jatkamista oikeusasiamiehen ja hänen yksikkönsä kanssa. Ja myöskin henkilökohtaisesti haluaisin sanoa, että Rova O'Reilly todella ansaitsee tämän nimikkeen Defensor del Pueblo, eli ihmisten puolustaja. Speaker. Kiitoksia komission jäsen. Nyt puhuja listaan kaksi minuuttia. Edustaja Valees, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia aivan aluksi. Haluaisin ulottaa kiitokseni oikeusasiamies O'Reillylle hänen työstään, ei vain vuoden 2014 osalta, vaan koko hänen kautensa ajalta. Hänen työnsä on ollut esimerkillistä vetomusvaliokunnan työ vuosikertomuksen osalta koskien Euroopan oikeusasiamiestä ei ole vain yhteen veto ja hyväksyntämme oikeusasiamiehen työlle. Se on myöskin muistutus meille siitä, että Euroopan unionin toimielinten pitäisi olla palvelualttiimpia ja muistaa kansalaiset työssään. Meidän pitää noudattaa kaikkein korkeimpia hallintostandardeja Euroopan unionissa – ja oikeusasiamiehen mahdollisuus avata oma-aloitteisesti strategisia tutkintoja usein antaa meille sen lisää lykkäyksen, jonka tarvitsemme. Tämän vuoksi on hienoa, että oikeusasiamies ajaa suurempaa avoimuutta ja avoimuusrekisterin käyttöönottoa. Rekisteri, joka on luotu Euroopan parlamentin ja komission kanssa yhteistyössä, pyrkii vastaamaan tiettyihin suuren yleisön suuriin huoliin. Yli 7000 toimijaa on vapaaehtoisesti rekisteröitynyt ja alle viikko sitten 49 lisää liittyy rekisteriin. Tämä osoittaa sen, että avoimuuskysymys on erittäin tärkeä. Ulottaisin tämän siihen, että uskoakseni avoimuusrekisterin tarjoama tieto osoittaa sidosryhmille, että olemme päässeet eteenpäin ja tämä uskoakseni tekee meille mahdolliseksi toimia avoimemmin ja ymmärtää paremmin se, mitä meidän pitää tehdä Euroopan unionissa ja mitä toimielinten tulisi tehdä. Kiitokset jälleen kerran, hyvä oikeusasiamies, kovasta työstäni. Kiitos. Paljon kiitoksia. Nyt puheenvuoro minuutiksi. Edustaja Mitsille, olkaa hyvä aktar minn 23,000 cittadin talbu għall mis-servizz. Paljon kiitoksia. Kansalaiset kääntyvät puoleemme ja pyytävät oikeusasiamieheltä apua ja tukea. Nämä suuret luvut osoittavat, kuinka tärkeää palvelua oikeusasiamies kansalaiselle tarjoaa. Oikeusasiamiehillä on tärkeä rooli kansalaisten oikeuksien turvaamisessa ja sen turvaamisessa, että toimielimet ajattelevat kansalaisia työssään ja auttavat näitä. Toimielinten pitäisi keskittyä palveluun enemmän, mutta emme saa erehtyä. Niiden pitäisi yhä tehdä enemmän, jotta ne saisivat kansalaisten luottamuksen taakseen. Meidän pitäisi pohtia hyvin korkeiden standardeen toteuttamista ja sitä, kuinka pääsemme tähän. Vetomusvaliokunta voi auttaa asettamaan kansalaisten edun päätöksenteon keskiöön. Me voisimme näin keskittyä eurooppalaiseen tehtäväämme paremmin. Vuosikertomus oikeusasiamies O'Reillyn toiminnan osalta on ollut erittäin hyödyllinen, kuten myöskin Cameron Ruisin mietintö. Kiitoksia. Maria, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos, että Rova Raili on täällä. Minä onnittelen häntä hänen mietinnöstään. Mietintö on kertonut meille oikeusasiamiehen toiminnasta vuonna 2014 ja se osoittaa, kuinka tärkeä tämä toimielin on pyritään takaamaan parempi hallinto, kun puolustetaan kansalaisten oikeuksia. Tässä on periaatteessa kyse paremmasta, paremmasta avoimuudesta EU-ssa. Ei ole kyse vain toimielinten avoimuudesta, vaan myös siitä, eh, miten Troika, euroryhmät ja muut epäviralliset ryhmät toimisivat avoimesti. Euroryhmä ja Troika, mehän tiedämme, ovat eh, joutuneet erittäin eh, tiukan, tiukkojen katseiden kohteeksi tässä muistiossa. Sen takia EKPnkin sen mm, EKPnkin pitäisi e, toimia ehkä paremmin. Se on joutunut avaamaan työtään, koska oikeusasiamies on kritisoinut sen toimintaan, että sen on ollut pakko muuttaa toimintaansa. Mutta jos ajattelemme Troikan toimintaa, avoimuus on erittäin tärkeää, eli silloin oikeusasiamiehen täytyy tarkistaa, onko eturistiriitoja. Esimerkiksi EKPn kohdalla silloin on kyse luotonantajista ja sen pitää silloin soveltaa tätä muistiota täysimittaisesti. Sama koskee komissiota. Täytyy katsoa, mikä rooli komissiolla on troikalla, troikassa ja mikä velvollisuus sillä on sopimusten puolustajana. Meillä pitää olla hyvää valvontaa ja myös Frontexin tilin tilinkäyttäjien valvontaa pitäisi olla teho, tehokkaampaa. Oikeusasiamiehen täytyy kaksinkertaistaa toimintansa, nimenomaan silloin, kun on kyse myös tilintarkastustuomioistuimen toiminnan valvomisesta. Oikeusasiamiehellä pääsee perehtymään esimerkiksi TTIPin asiakirjoihin vasta sen jälkeen, kun niistä on neuvoteltu useaan otteeseen. Tämä on vastoin demokratian sääntöjä. Vähän aikaa sitten eri maiden ministerit myös pääsivät tutustumaan näihin asiakirjoihin ja voivat viedä ne omien maitensa äh, suurlähettiläille. For two minutes, Madam Wikström. Kiitoksia nyt etumusvaliokunnan puheenjohtaja. Kaksi minuuttia. Edustaja Wikström, olkaa hyvä. Kiitos. Minä haluaisin onnitella Euroopan oikeusasiamiestä Emily O'Reillya erinomaisesta työstä. Henkilökohtaisesti kiitos Emily hyvästä yhteistyöstä – sinun instituutiosi ja minun valiokuntani välillä on aina ilo tehdä työtä sinun kanssasi. Pidän arvossa sitä, että oikeusasiamies on erityisesti keskittynyt julkisuutta koskeviin kysymyksiin ja avoimuuteen, jotka ovat takuu hyvälle hallinnolle. Oikeusasiamiehellä on hyvin tärkeä rooli silloin, kun on kysymys siitä, että autetaan EUn instituutioita olemaan avoimempia, tehokkaampia ja ystävällisempiä suhteessa kansalaisiin, koska tätä kautta kansalaisten luottamus unioniin lisääntyy. Yksi asia, joka on erittäin tärkeä ollut siis vuonna 2014, on ollut oikeusasemien työsuhde Frontexiin. Frontexin täytyy saada riittävästi omaa aineista, materiaalia, omaa henkilöstöä, jotta se voi suojella meidän ulkorajojamme ja varmistaa saman toiminnan kaikkialla Euroopan unionissa. Siksi pidän erityisen tärkeänä sitä, että komissio on ottanut huomioon oikeusasiamiehen näkemykset uudessa esityksessä, joka koskee Frontexia, niin että on otettu käyttöön mekanismeja, joka koskee yksittäisiä valituksia ja mahdollisia perusoikeuksien loukkauksia. Minä pidän hyvänä myöskin oikeusasiamiehen selvitystä, joka koskee kansalaisten oikeutta osallistua EUn päätöksentekoprosessiin. Tässä yhteydessä haluan myöskin kiinnittää huomion selvitykseen, joka Ruotsissa esiteltiin. Se on maa, joka minä tunnen parhaiten. Ja siinä viitataan suureen tuntemattomuuteen siitä, mikä rooli EUn instituutioilla on. Se on huolestuttavaa, koska se vähentää kansalaisten mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti ja vaikuttaa niihin asioihin, joista me teemme päätöksiä Euroopan unionissa. Hyvin toimivalle demokratialle tarvitaan, hyvin demokratiassa tarvitaan sitä, että voidaan vaikuttaa poliittisiin päätöksiin, mahditaan edellytyksiä tähän. Keskustelut jäsenvaltioissa eivät usein parvele tätä tarkoitusta. Keskustelujen kautta voitaisiin parastaa, parantaa edellytyksiä demokratian toiminnalle, ja siksi on tärkeää, että kaikki toimielimet ottavat vastuuta enemmän tiedon lisäämisestä, vuoropuhelusta ja ihmisten tiedon lisäämisestä. On tärkeää lisätä ihmisten tietoisuutta asioista. voimme yhdessä parantaa tietoa eh, siitä, miten EU toimii ja lisätä kansalaisten osallistumista. Ja siitä, että oikeusasimies on ollut tässä erittäin aktiivinen, haluan vielä kerran esittää suuret kiitokset. Madam Wikström. Kiitoksia edustaja Wikström. Nyt ähm, Albiol Kusman yksi minuutti. Kiitos, jos on yksi asia, joka on tullut selväksi tässä mietinnössä oikeusasiamiehen työstä, se avoimuuden puute toimielimissä EU-ssa miten saisimme ovet aukeamaan eri lobbareille, lobbareille ovet aukeamat, mutta kansalaisille ovet pysyvät kiinni. Tämä mietintö tuo hyvin selvästi esille, että tämä okkurantismi on nimenomaan saanut sijaa silloin, kun neuvoteltiin TTIP-sopimuksesta ja oikeusasiamiehen rooli on tässä erittäin tärkeä. Se on, senhän hänen tehtävänsä on saattaa julkisiksi nämä asiakirjat kaikkien eri osapuolten kannalta silloin, kun osapuolilla on ollut etuoikeutettu pääsy näihin asiakirjoihin. Oikeusasiamiehen rooli on sen kaltainen, hän on tuonut esille, että tämä salaisuudenpito vain jatkuu. Tässä parlamentissa meidän pitää päästä me olemme usein päässeet vain avaimen kautta lukemaan näitä tekstejä suljettujen ovien takana. Tämä on usein salaista, mitä me luemme, ja se mikä vieläkin vakavampaa, ei pystytä käymään mitään aloitteellista kansalaiskeskustelua, jos saisimme tähän allekirjoituksia, niin kuin TTIP-sopimukseen, kun juuri kolme miljoonaa allekirjoitusta. Two minutes, Madam Auken. Kiitoksia, edustaja Auken, kaksi minuuttia. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijämme hänen er-, loistavasta yhteistyöhengestään. Emili, kiitos paljon sinulle myös. me, e, me, meillä on ihan hyvä syy lukea uudestaan tätä tekstiä. Ja meillä on, on hyvä, että meillä on todellinen oikeusasiamies eikä jonkinlainen poliittinen hahmo, joka on siellä vain näytteille asetettuna. Me voimme todeta, että kaikki EUn toimielimet tottuvat siihen, että että todellinen oikeusasiamies ottaa todella härkää sarvista ja ryhtyy toimiin. En minä nyt lähde toistamaan kaikkea, mitä tässä on sanottu, mutta minä olen erittäin iloinen kaikista siitä, mitä olet tehnyt Frontexin eteen ja hyväksi, mitä se merkitsee avoimuuden nimissä ja sen hyväksi. Tarvitsemme enemmän avoimuutta Frontexissa, myös TTIPissä. Minä rukoilen, minä rukoilen sinua, yritä toimia siten, että saamme parempaa hallintoa Parempi hallinto tarkoittaa sitä, että kansalaisia palvellaan hyvin. Me voimme antaa selkeän ja nopean vastauksen ja hyviä selityksiä asioille useimmin. Me, tämä pitäisi saada pysyväksi järjestelmään. Kaikkihan tämä ei ole vielä selkeä edes kaikille, kun on kyse turistiriidoista. Se on ongelmallinen. Senhän pitäisi edes olla olemassa, mutta kyllä se vielä siellä lymyä monissa toimielimissä useissa eri tilanteissa. Silloin kun meillä on eturistiriita julkilausumia, niin silloin peli on jo pelattu, emme voi enää sille mitään. Mutta on muita ihmisiä, joita kiinnostaa ei sillä nyt ole mitään väliä, jos, jos tässä nyt vähän äh, naureskellaan joidenkin ihmisten yksityiselämälle, mutta tässä on kyse ammatillista kysymystä eturistiriidoista ja se on tärkeä asia, joka täytyy selvittää perusoikeuksista virastoille, se on myös ongelmallinen, eikä sitäkään ole vielä raskaista, ratkaistu. Se pitää ehdottomasti ratkaista. On myös oikeus, miten pääsee <clears throat> miten saa oikeutta käyttää hyväkseen, vaikka tämä ei ehkä ole ihan oikeusasiamiehen tehtävä täällä. Se on kansallisten oikeusasiamiesten rooli taata oikeudellinen turva kansalaisille. Sinä, sinä voit olla huolestunut meidän parlamentista, mutta myös kansallista parlamenteista. Sinun täytyy noudattaa kaikkia velvoitteita, jotka, jotka sinun täytyy hoitaa. Kiitoksia nyt puolitoista minuuttia edustaja Evi. Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin kiittää oikeusasiamiestä Emilio Railia. Haluan kiittää häntä omistuneesta työstään. Hän on ollut vahvasti mukana avoimuuden parantamisessa toimielimessä. Avoimuuteen liittyen haluaisin korostaa tätä mainitsemalla sen, kuinka monia kanteluita on tehty asiakirjojen saatavuuteen liittyen. Haluaisin keskittyä tässä myöskin tutkintaulottuvuuteen, erityisesti rakennerahastojen osalta. Rakennerahastot tähän mennessä valitettavasti eivät ole vielä saaneet kattavaa valvontajärjestelmää ja ne mekanismit, joita meillä on olemassa, kuten esimerkiksi tilintarkastusjärjestelmä, usein keskittyvät ja jopa on tilanteita, joissa tarkastuksen tekijä on tarkastettava toimia itse. Esimerkkinä eräät projektit, kuten esimerkiksi Lyonin ja Torinon välinen nopea rautatieyhteys, ovat sellaisia, että paikallisväestö on vastustanut niitä vuosien ajan. Kuitenkin osittain näitä projekteja on rahoitettu Euroopan unionin varoista Voisiko oikeusasiamies tarkastella tällaisiakin tilanteita tarkasti yhdessä tilintarkastustuomioistuimen kanssa, jotta voisimme varmistaa sen, että sääntöjen vastaisuudet, jotka yhä ovat ongelmallisia, saataisiin poistettua? Kiitoksia. Monsieur Le Breton. Le Breton, kaksi minuuttia. Merci. Kiitos, hyvä puhemies. Tämä mietintö kertoo meille vuoden 2014 oikeusasiamiehen toiminnasta. Rouva Oreili on pyrkinyt parantamaan avoimuutta EUn toiminnassa. Tässä tällä alueella hän on tehnyt kaksi aloitetta, joita on ihan aihetta äh, josta on ihan ainetta onnitella. Kun puhutaan lobbauksesta, jos halutaan luoda avoimuusrekisteri, jossa on 7000 <clears throat> eri ryhmää. Ne ovat kaikki siellä mainittuna. Totta kai tämä rekisteri ei tarkoita sitä, että voimme vähentää 35 000 äh, lobbausjärjestön vaikutusmahdollisuuksia EUn toimintaan. Rouva Reili, te olette myös onnistuneet muualla avoimuuden parantamisessa, mutta kaikki tieto, mikä liittyy näihin kokeiluihin, ovat osittain jukaistoja. on erityisesti silloin, kun on kyse kliinisistä tutkinnoista, joissa puhutaan lääkkeiden saatta, lupien lääkkeiden saattamisesta markkinoille. Silloin tässä on kyse myös tutkimuksen te- kuinka kallista se on ollut. Rouva Reili on esitain epäonnistunut, kun on pyrkinyt saamaan täydellisen avoimuuden tähän TTIP-sopimuksen neuvotteluun. Entä sitten kuinka olemme päässeet perehtymään neuvotteluasiakirjoihin? Se on osittain onnistunut, mutta kuulemistilante on ollut ongelmallista myös meille Euroopan, union, Euroopan parlamentin edustajille. Täällä on todella e- epäonnistuttu siinä, että olisi todellista demokraattista valvontaa TTIP-sopimuksessa. Huomenna on vähän vaikea selittää kansallisille parlamenteille, koska he eivät voi äänestää tästä, joka kuitenkin tulee vaikuttamaan suuresti, mullistamaan Euroopan kansalaisten elämää. Rouva Aureli on tehnyt poliittisen virheen, kun hän on pyytänyt sitä, että voidaan tehdä mm, kanne- ja valitusjärjestelmä Frontexissa maahanmuutto- ja pakolaiskysymyksissä – Eli tämä tarkoittaa sitä, että nämä muuttajat voivat olla määräämättömän ajan Euroopan alueella, Euroopan unionin maaperällä. Thank you. Our next speaker for one... Kiitoksia. Seuraava puhuja puolitoista minuuttia. Edustaja Morva, olkaa hyvä. Kiitos. Jälleen on tämä iastuttava aamupäivä Brysselissä ja täysistunnon dynamiikka. Dynamiikka on tunnettu, tunnemaan tunnettu ja tällä kertaa tällainen oikeusasiamies, joka joka nyt esittelee täällä vuosikertomuksensa. Tietenkään ei käsittele sitä, että hän puolustelisi oikeutta. Tietenkään äh, hän ei halua täällä edistää mitään asiantuntemusta. Läsnä on noin 25 parlamentin jäsentä yli 700 ja kaikki kysyvät mukavasti siitä, miten voitaisiin tehdä Euroopan unionista demokraattisempi, miten, miten voitaisiin saada tilanne että kansalaiset enemmän rakastaisivat tätä unionia. Mutta pakolaisia maahanmuuttokysymyksessä oikeusasiamies ja kollegat, minulla on teille yllätys. Mikä olisi, jos kuuntelisitte Euroopan kansalaisten ääntä? He sanovat, että me koemme myötätuntoa näiden onnettomien ihmisten kanssa, jotka pakenevat sotia, joita läntinen maailma on aiheuttanut, mutta, mutta täytyy pysäyttää tämä maahanmuuttoaalto ja demokratia olisi se, jossa todellakin tekisitte päätöksiä, jotka tätä vastaisivat. Mitä te sitten teette? Te, te, te, te hyväksytte sen, että ihmiset, jotka puolustavat isänmaataan, että heitä loukataan. Ja tämä tapahtuu niin sanotussa demokraattisissa maissa Euroopassa. Minä suosittelen teille sitä, että yrittäkääpä ihmisoikeuksien puolustamisessa kypsyä ja taistelkaa sitä, mitä me Unkarissa olimme saaneet aikaan, että tästä asiasta tulee kansanäänestys ja tätä kautta tekin pääsette eteenpäin ihmisoikeuksien puolustamisessa. Our next speaker for one and a half minutes. Seuraava puhe puolitoista minuuttia, edustaja Jaar. Kiitos puhemies. Suuret kiitokset meidän oikeusasiamiehelle Rova O'Reillylle yhteistyöstä vetomusvalikunnan kanssa. Se, se on todellakin parantunut tämä yhteistyö. Ja jos vertaan tätä teidän edeltäjänne harjoittamaan yhteistyömme kanssa olet antanut edeltäjälle kolme tähteä, te saisitte vielä yhden tähden lisää tästä yhteistyöstä, eli kiitokset erinomaisesta yhteistyöstä. Te puhutte avoimuudesta, se on keskeinen asia teidän vuosikertomuksessanne. Ryhmäni puolesta voimme sanoa tämän asian samalla tavoin kuin te. Avoimuuden puuttuminen johtaa epäluottamukseen, epäluottamus johtaa huhuihin ja huut johtavat luottamuksen menettämiseen. Me näemme sen nyt TTIPin tapauksessa – voimakkaimmat keskustelut käytiin asioista, jotka itse asiassa eivät edes ole tässä asiakirjassa. Totta, me olemme saaneet nyt sitten mahdollisuuden tutustua asiakirjoihin. Niin toivon, että kollegat käyttäisivät enemmän hyväkseen tätä mahdollisuutta tutustua näihin asiakirjoihin, koska on mielenkiintoista se, mitä teetivissä on. Ja tätä kautta voi myöskin estää näitä vääriä huhuja. Tärkeä asia on myöskin avoimuusrekisteri. Siinä saatte täyden tukeni. Minä kuitenkin pyydän, että konkreettisissa menettely toimeenpanomenettelyissä huolehtisitte siitä, että ne pysyvät sellaisena, että ovat läheisiä. Ne eivät saa estää parlamentin työtä. Ja reserviä on minusta vielä siinä, että, että me voisimme nopeammin johtaa kansalaisaloitteet sinne, minne ne kuuluvat. Meillä on oikeusasiamies, meillä on vetumusvaliokunta, meillä on OLAF, meillä on tuomioistuimet, meillä on olemassa Euroopan unionin elimet, joten me olemme kaikki osa tätä yhteistä joukkuetta tässä me pyrimme pääsemään lähemmäksi kansalaisia ja toivon, että jatkamme edelleen tätä hyvää yhteistyötä ja kiitoksia edelleen, mutta voimme jatkaa keskustelua sitten taas seuraavan kertomuksen yhteydessä. Thank you. Will you accept a blue... Kiitoksia. Otatteko vastaan sinisen kortin kysymyksen edustaja Jaar? Edustaja Frontsuliikalta. 30 sekuntia kysymykselle, olkaa hyvä. Hello, yes. Thank you very much. Kiitoksia, hyvä kollega. Kuten tiedätte, oikeusasiamies äh, aloitti eri tutkintoja vuonna 2014 ja 2015, ottaen huomioon tämän hirvittävän tilanteen maahanmuuton suhteen, joka jakaa Euroopan unionin jäsenmaita. Ettekö ole sitä mieltä, että oikeusasiamiehen pitäisi tehdä tutkinta siitä, kuinka Schengen-alueen sopimuksia – kunnioitetaan, kuinka jäsenmaat niitä kunnioittavat ja kuinka tämä vaikuttaa kansalaisiin. Kiitoksia. Minusta on hyvä, että oikeusasiamies on käsitellyt tätä. Ja toiseksi, meidän pitää olla rehellisiä. Meillä on valtaisa maahanmuutto-ongelma Euroopan unionissa. Minua suututtaa on se, että tavallisesti perhe pysyvät yhdessä, kun on hätä, ja, mutta nyt kaikki näitä hajoavan sikseen erilleen. Niin siksi tuen oikeusamiestä. Ja minun toiseksi meidän pitäisi kaikkien elinten, oikeusamiehen, parlamentin ja neuvoston ö, kokoontua etsimään ratkaisua tähän, koska kansalaiset ovat olla kiinnostuneet sitä, että kuvataan ongelmia, vaan että niitä ratkaistaan. Ja siksi meidän pitäisi intensiivisemmin pyrkiä etsimään ratkaisua tähän ongelmaan. Now for one minute, madam. Nyt edustaja Guillaume, yksi minuutti. Kiitos. On aika vaikea yhdessä minuutissa kertoa kaikesta toiminnasta, joka liittyy oikein eurooppalaisen oikeusasiamiehen sarkaan. Ne ovat niin moninaisia, mutta tämä todet, kyllä kyllä osoittaa sitä, kuinka oikeusasiamies on kansalaisten käytettävissä. Se on hyvä asia. Mutta minä haluan puhua nopeasti yhdestä asiasta, jotka liittyvät avoimuuden mm. parantamisen parantamiseen ja mielestäni te olette kuitenkin taanneet tämän toimielimen toiminnan jatkuvuuden ja miten, miten se on selviytynyt eturistitilanteissa. Sen takia ammatilliset käytännössäännöt ovat tärkeitä ja nämä julkinen rekisteri on, sen julkaiseminen on, ja tämä julkinen rekisteri, sen toiminta on ollut erittäin hyvä asia, mutta se on kestänyt vähän liian, se on kyllä kestänyt aika kauan, nämä peräisin vuodelta 2011, mutta mutta me olemme aika hyvin varustettuja toimimaan. Miten me voimme olla uskottavia, jos yksi toimielin, esimerkiksi neuvosto, ei osallistu tähän samaan peliin samoilla säännöillä, kun puhutaan avoimuudesta ja lobbausjärjestöistä? Yksi kysymys teille. Eikö nyt ole koittanut aika, että voitaisiin luoda riippumaton viranomainen, joka keskittyisi avoimuuden parantamiseen, niin kuin meillä on Ranskassa, silloin kun on kyse julkista yksityistä e-, eturistiriidoista ja törmäyskursseista? Kiitos arvoisa Kiitos puhemies. Aluksi haluaisin minäkin onnitella teitä, äh, rouva O'Reilly, oikeusasiamiehenä sekä suuri kysymysten määrä, kyselyiden määrä, että teidän joukkueenne tänään tehty esitetty mietintö osoittavat sen, että todellakin olette huomioon vakavasti kansallinen asiat te pyritte Euroopan tilannetta ja meidän ryhmämme ECR voi vain tukea tätä. Sen lisäksi teidän toimintanne osoittaa yhä enemmän, että oli hyvä, että teidät eh, asiantuntijan jolla on kansallista kokemusta valita tähän tehtävään, eikä luoda jotakin mukavaa paikkaa entiselle parlamentin jäsenelle. Pidän myös hyvänä teidän esimerkiksi siinä, että poikkeusasemien eh, tehtävä saa poliittista profiilia. Strasburgissa me puhuimme TTIPistä ja siellä te käynnistitte, aloitteen, jolla pyrittiin selvittämään se, noudattaako komissio EUn sääntöjä. Tämä oli hyvä asia, joten vielä kerran kiitoksia tehdystä työstä, kiitoksia panoksestanne ja on todellakin tärkeää, että olet tullut enemmän profiilia edelleenkin hiukan tuntemattomalle oikeusasiamiehen tehtävälle julkisuudessa. Thank you. Um, and now... Kiitoksia. Nyt Jarona Becerra, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, kiitos varapuheenjohtaja, kiitos ja tervetuloa Rova Reili. Minulle on erittäin mukava toivottaa teidät uudestaan tervetulleeksi tänne ja vastaanottaa teidät täällä ikään kuin eh, vetomusvaliokunnan jäsenenä. Meille se on, se on meidän alter ego silloin, kun puhutaan Euroopan kansalaisten palvelisemis, palvelisemis, palvelemisesta erittäin mielenkiintoista tehdä yhteistyötä teidän toimistonne kanssa ja antaa vähän lisäpanosta teidän toimintaanne, koska te olette niin määrätietoinen ja tuloshakoinen. Eikoisasiamies on pyrkinyt parantamaan koko EUn hallintoa, sen toimivuutta, sen avoimuutta. Se on erittäin miellyttävää ja on, on, me olemme voineet iloineet siitä. Erittäin merkityksellistä on sen, että nämä äh, ovet on nyt, eh, jo, kun nämä neuvottelut, joita käydään TTIPin eh, tiimoilta, siihen on saatu ehkä lisää voi mutta myös Frontex, Frontex on joutunut kritiikin kohteeksi. Me puhumme, myös, me puhumme vain työstä ja tuloksista, ja sehän nimenomaan äh, antaa lisäpanosta meidän yhteiselle työlle. Minä haluan kiittää teitä myös, että miten te olette toimineet maahanmuutto- ja turvapaikkahakemustyössä, ei ainoastaan 2014, vaan myös viime vuonna, jolloin pakolaiskysymys oli todella tiukka. Teille puolustatte eurooppalaisia arvoja ja välttämättömyyttä antaa vastaus. Jotkut meidän aikaisemmat tapaamiset ovat olleet vähän erityislaatuisia, mutta te olette, sanoneet, te olette näyttäneet, että olette mandaattinen arvoinen. Me haluamme antaa loistavaa, mahdollisimman parasta palvelua eh, kansalaisillemme. Thank you, and now for one minute. Kiitoksia. Edustaja Kuneva, yksi minuutti. Επιστευόμαστε στην Ευρωπαία διαμεσολαβήτρια. Ένας από τους ελάχιστους θεσμούς της Ευρωπαϊκής... Kiitos, arvoisa puhemies. Oikeusasiamies on toimielin, joka on ehkä vähiten tunnettu. Mm, e, Euroopassa, mutta vaikuttaa siltä, että se on toiminut, johon kansalaiset luottavat eniten. Euroopassa jyllää nyt todella paha kriisi ja poliitikot eivät voi puolustaa ihmisoikeuksia niin kuin haluaisimme, ainakin mitä voimme todeta kuvista, joita meille tulvii jatkuvasti pakolaisten kärsimyksistä, tuskista. Ja tämä palauttaa mielemme 1930-luvun jossain määrin. Tämä panoraama on se, joka kuuluisi oikeusasiamiehen reviiriin, mutta äh, koska hänen ensimmäinen tärkeimmi, yksi tärkeimmistä tehtävistä on kansalaisten oikeuksien puolustaminen. Mutta tässä on myös otettu usein esille Frontex. Sehän on ö, äh, instrumentti, jolla jonka myötä voidaan paljastaa väärinkäytökset esimerkiksi myös toiseen suuntaan silloin, kun pakolaiset haluavat väärinkäyttää oikeuksia. Mitä on nyt tapahtumassa EUn rajoilla, ulko- ja sisärajoilla? Se on Frontexin tehtävää. Frontexien tehtäviä. Me voimme todeta, että on ihmisiä, jotka menet, menettävät kaiken toivonsa, jotka menettävät myös henkensä. Tämä tapahtuu EUn e rajojen sisällä Ateenassa, Kreikassa joka puolella. Kiitoksia. Ah, nyt yksi minuutti. Kiitoksia. En ole täällä moittiakseni oikeusasiamiestä. Hän tekee vaikeaa työtä vaikeissa olosuhteissa. 46 prosenttia ihmisistä ei Euroopan unioniin luota. Ja todennäköisesti Briteissä tämä luku on korkeampi. Meillä on äm, väärinkäytöstapauksia ähm, korkeiden virkamiesten tapaukeskuudessa keskuudessa ja erilaisia sääntöjen vastaisuuksia. Beatles äh, kerran päätti esityksensä sanoin, että te olette ihana yleisö, haluaisimme viedä teidät äh, kotiin tilanne on hiukan samantyyppinen oikeusasiamiehen suhteen. Britit, jos he pääsisivät tänne Brysseliin, niin jos näkisivät, mitä minä näen joka päivä, jos he eivät niin kaukana, jos näkisivät kaiken liiottelun, mitä täällä tapahtuu, he äänestäisivät tänä vuonna poistumisen puolesta. For one and a half minutes is Madam Kiitos puhemies. Minä haluan siksi nositella Emilio Reilia siitä, että hänet on valittu ja kuinka hyvin hän on tehnyt työnsä. Lopullisena päämääränä on se, että Euroopan union toimielimet voisivat palvella parhaimmalla mahdollisella tavalla kansalaisia <clears throat> ja taata sen, että kansalaisten oikeuksia puolustetaan. Täällä on paljon puhuttu avoimuudesta todellakin. Se on yksi tärkeimmistä tavoitteista ja kansalaisten tärkeimmistä vaatimuksista. Ja tässä minä voin kyllä onnitella Rova Reilia tekemästään työstä. On tullut paljon uusia normia, joiden myötä halutaan päästä lopullisesti poliittiseen tavoitteeseen. Hän on myös koordinoinut erittäin hyvin tutkimustyötä. Haluaisin kuitenkin keskittää asiani puheenvuoroni huonoon hallintoon, koska tavoitteena oikeusasiamiehellähän on hyvä hallinto, mutta huonoa hallintoa löytyy paljon. Tässä on kyse julkisesta toimielimestä ja huonoa hallintoa silloin, kun se ei noudata normeja, eikä se pääse tavoitteisiin, eikä se noudata EUn keskeisiä periaatteita. Kysynkin tässä, tämä syrjinnän vastainen direktiivi on ollut kuusi vuotta tekeillä, mutta se on ollut pysähdyksissä kuusi vuotta neuvostossa. Meillähän on Marrakeshin sopimus siitä, että ihmiset voivat päästä lukem- eh, lukemaan tekstiä. Meillä on myös mm, siitä teksti vammaisten oikeuksista, kohtelusta, mutta tämä on yhä pysähdyksissä neuvostossa. Meillä on myös YK-julistus <clears throat> vammaisten henkilöiden kohtelusta näissä maissa, joissa on tehty vetoomus tästä ja me haluaisimme myös lopettaa tämän syrjinnän ja muistuttaa, että Marrakeshin sovinnus on olemassa ja se on yksi EUn keskeistä periaatteista. Kiitoksia. Curtin Darling, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Kiitos Sova O'Reilly ja kiitos esittelijä. Mietinnössä korostetaan mitä, sitä, mitä ratkaisevaa tärkeä oikeusasiamiehellä on siinä, että hän varmistaa äh, demokratian toimivuutta ja että hän on se, joka varmistaa, että kansalaisten ääni kuullaan – uudella toimikaudellaan. Äh, hän on osoittanut, osoittanut sitoutuneensa avaimuuden lisäämiseen ja perusoikeuksien suojelemiseen, ja hän on pyrkinyt toimimaan nimenomaan suuren yleisön hyväksi. Selvitys, joka koski TTIP-neuvotteluja, on auttanut meitä saavuttamaan enemmän avoimuutta kuin koskaan aiemmin EU-kauppapolitiikassa. Yhä useampia asiakirjoja on tehty julkiseksi, on annettu enemmän mahdollisuutta tutustua asiakirjoihin. Se, että voidaan taata kunnollinen TTIP-sopimus, meidän täytyy osoittaa, että arvostetut istutujat, kuten meidän kansanterveysjärjestelmä Iso-Britanniassa NSH, eivät ole vaarassa. On saatava lisää julkista luottamusta kauppapolitiikkaan. Iso-Britannian hallitus voisi oppia paljon teidän työstänne, Rob O'Reilly, siinä, että se on julkaissut, julkaissut sen Äh, minkä oikeudellisen neuvon, äh, että julkaisen näistä, jotka liittyvät siihen, miten TTP vaikuttaa äh, tämän kansanterveysjärjestelmän toimintaan Iso-Britanniassa. Parlamentin vetomusvalikunta ja Euroopan oikeustuomioistuimen ovat toimineet hyvin yhteistyössä ja tuen sitä, että luodaan valitusmenettely pakolaisille, jotka pakenevat sotaa, jotka katsovat heidän perusoikeuksiaan ei välttämättä kunnioita Frontexin toiminnassa mitä tulee kliinisen kokeisiin, koskevat lääkkeitä ja jotka Euroopan lääkevirasto on paljastunut, osoittavat sen, että toimitaan ennakkovalla tavoilla avoimen lisäämiseksi, mutta myös varmistetaan yksi lisäaskel siihen suuntaan, että elämän pelastavat äh, lääkkeet äh, sairauksille, kuten C-hepatitikselle, ovat saatavissa kohtuuhinnalla niille, jotka niitä tarvitsevat. Pidän hyvänä oikeusasiamiehen tähän asiaan saavituksia ja toivon, että hän jatkaa edelleenkin äh, sitä, että vielä lävitsee viiden vuoden suunnitelmassa vuoteen 2019 niin, että se hyödyttää meitä kaikkia. Odotamme mielenkiinnolla teidän jatkotyötänne ja harjoitamme mielellämme yhteistyötä teidän ja teidän joukkueenne kanssa. Kiitoksia teille. On edustaja Ahnotilta sinisen kortin kysymys. Ottako sen vastaan? Kyllä, olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Huomasin, että te puhuitte takeista T-tipin osalta ja siitä, että tämä ei vaikuta kansalliseen terveydenhoitoon. NHS. Tämä on hyvin erilainen tilanne kuin se, mitä tällä hetkellä ähm, unionin sanonut ja ähm, Unison ähm, vasta muutama päivä sitten. Mikä teidän kantanne on äh, ammattiliittojenkin suhteen? Kiitos. Ymmärsin täysin väärin se, mitä minä äsken juuri sanoin. Mitä minä sanon on se, että, että on julkista luottamusta kauppapolitiikkaan. Me tarvitsemme avoimuutta oikeudelliset neuvot, joita ei Unison, vaan Unite on ottanut, joka liittyy TTIPin eh, vaikutukseen kansanterveysjärjestelmään NHSään. Ja eh, hallituksen Iso-Britanniassa täytyisi ottaa omakseen tämä oikeudellinen neuvo, joka liittyy TTIPin vaikutukseen NHS. Ammattiliitot ja ovat vaatineet tämän julkistamista, ja nyt Iso-Britannian hallitus julkistaa ne ohjeet, jotka se on saanut. Nyt seuraava puhuja, yksi minuutti, edustaja Tomasic, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, minä käytän tilaisuutta hyväkseni ja haluan onnitella Rouva Reilia hänen uudelleen valinnasta tähän toimeensa. On totta, että on saanut aikaan huomattavaa hän on saanut huomattavia tuloksia, eli sato on ollut hyvä. Hän on pystynyt takaamaan meille sen, että me, tulossa on paljon laadukkaita aloitteita hän on, on kompromissihenkinen, hän on sitoutunut myös avoimuuden parantamiseen EUn toimielimissä. Se on keskeitä. Komissio on monta kertaa jättänyt kesken toiminnan silloin, kun vaaditaan lisää avoimuutta. Tämä pätee TTIP-neuvotteluihin. Puhutaan, puhutaan, puhutaan paljon digitaalimarkkinoista, mutta ei digitaaliaika ole muuttanut vain taloutta, myös politiikan. Meidän täytyy tajuta sen ja sen takia kaikki suljettujen ovien takana kyhätyt sopimukset kuuluvat menneisyyteen. Kiitos Kiitos siitä, että muistutitte meille siitä, Roll O'Reilly. Kiitoksia. Teillä on sinisen kortin kysymys. Edustaja Kortin, otatko vastaan sen? Kyllä, olkaa hyvä. Mulțumesc, doamna președintă. Stimată colegă, ați spus uh, des... Kiitos paljon. Te, kollega, te puhuitte avoimuuden puutteesta nimenomaan silloin, kun TTIP-neuvotteluja käydään. Miten te näkisitte sen, että ennen neuvotteluja neuvotteluja ennen neuvottelun alkamista, koska neuvottelut ovat nyt jo meneillään täydessä vauhdissa. se minä toistan, kaikki se mitä tapahtuu suljettujen ovien takana, vaikka siinä olisi hyvät aikomukset, hyvät tarkoitusperät, se synnyttää epäilyjä. Jos ei tehdä kokonaisvaltaisesti, yhteneväisesti työtä, miksi ei voida julkaista niitä, miksi se voi olla avoimelta? Mehän olemme kaikki myös täällä Euroopan kansalaisia, haluamme saman kohtelun kaikillekin, meille, muille, meille ja muille. Kiitoksia. Jättämäki puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, haluan myös yhtyä niihin kiitoksiin, joita täällä edellä on esitetty oikeusasiamiehelle hyvästä työstä. Lisäksi haluaisin kiittää häntä ja hänen toimistoaan tehokkaasta työstä. Teidän toimistossanne on näiden asiakirjojen mukaan vain kuusikymmentäseitsemän työntekijää ja te teette tehokasta työtä kun vertaa useimpien poliittisten ryhmien toimistoihin siellä on paljon enemmän työntekijöitä eli teidän täytyisi kyllä saada tähän toimintaanne varoja lisää niin että voisitte toimia vielä tehokkaammin ja vielä paremmin ja keskittyä tiettyihin asioihin. minulla olisi kuitenkin teille yksi toivomus nimittäin tässä lissabonin sopimuksessa on mainittu että eu e lle tulee hyvää hallintoa koskeva lainsäädäntö meillä ei ole sellaista tällä hetkellä on vain oikeusasiamiehen toimiston laatimat hyvän hallinnon eettiset ohjeet. tiedän että teidän toimistonne on tehnyt tämän eteen työtä ettekä te ole esteenä. siinä on esteenä komissio neuvosto myös täällä parlamentissa on vastustusta mutta hyvä hallinto ja sitovat säädökset ovat tärkeitä kansalaisille mutta ne ovat tärkeitä myös virkamiehille. tällä hetkellä kansalaiset eivät voi valittaa tuomioistuimeen koska ei ole olemassa sitovaa lainsäädäntöä. virkamiestenkin oikeudellinen asema on huono jos ei ole sitovaa lainsäädäntöä. kiitoksia. Seuraava puhuja, Kiitoksia puhemies. Tämä mietintö on hyvin tervetullut. Haluaisin kiittää myöskin oikeusasiamies Emily ja hänen tärkeästä työstään. On hyvin tärkeää, että meillä on tämän tyyppinen toimisto, erityisesti kun ajattelemme yhteiseen kalastuspolitiikkaan liittyviä kanteluita ja sitä, kuinka asia, kansalaiset haluavat asiakirjoja saataville nyt luonnollisesti me pyrimme avoimuuteen. TTIP-sopimus on aivan samanlainen tapaus. On aivan erittäin tärkeää, että oikeusasiomies suojelee eri ryhmiä ja takaa sen, ettei esi- eturistiriitoja esiinny haluaisin tässä yhteydessä myöskin mainita Emily O'Reillyn sankarillisen työn, kun, se on, kun hän on painostanut komissiota EKP-kysymyksissä ja tuonut esiin korruptiotapauksia talouskriisin aikana. Tässä oli vain muutamia esimerkkejä. Tiedän, että oikeusasiamies on tehnyt paljon enemmänkin. On aivan selvää, että oikeusasiamies toimii aivan kuten pitääkin ja palvelee nimenomaan Euroopan kansalaisten etua. Kiitoksia. Madam. Kiitoksia. Edustaja Wimberg, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Käsitys siitä, mitä on kansainvälinen suoja pakolaisille, ovat muuttuneet ja nyt niihin liittyy erittäin ristiriitaisia tulkintoja. Ongelma on siinä, että enemmistö pakolaisista, jotka ovat vastaan, itse asiassa on talouspakolaisia tai taloudellisia maahanmuuttajia, noin 20 prosenttia niistä, jotka tulevat tänne pakolais statuksella. Suuri osa ihmisiä, joille ole oikeutta turvapaikan Euroopassa, jotka voivat lähteä siitä liikkeelle, että heidät palautetaan usein jopa pakolla. Ihmisoikeus kenenkään kannalta tällaista palauttamista ei voida pitää oikeusoikeuksien rikkomuksena, ja siksi olisi saatava aikaan erityinen palvelu, joka jo, oikeusasiamiestä mitä pitäisi ottaa, luoda erityinen palvelu, joka käsittelee valituksia, joita pakolaiset tekevät, jotka katsovat, että heitä ei ole kohdeltu oikein. Tämä ei ole realistista. Meistä tämä on yksi osa sitä koneistoa, jonka ovat käynnistäneet poliitikot, jotka ovat sitä vastaan, että tehokkaasti lähetettäisiin pois niitä pakolaisia, jotka tulevat alueelle laittomasti. Thank you. Mr. Sver. Kiitoksia edustaja Sver. Puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies Onnittelut oikeusasiamiehelle. Joka vuosi me saamme tämän kertomuksen. Te olette tehneet hyvin työtä, niin kuin kollegat ovat sanoneet, mutta epäilemättä teidän, teidän komelta kuulostava ammattinimikkeenne lupaa paljon, mutta se ei ehkä ole ihan oikein, jos puhumme oikeusasiamiehestä. Eihän aina voi kaik- taata kaikkien ihmisten oikeuksien puolustamista, eikä edes koko Euroopassa – Meillä on EU:ssa toimielin, joka kuitenkin jossain mielessä toimii kansallisella tasolla samalla saralla. Me olemme jo nähneet ja todenneet, että Patrian tapauksessa loukattiin ihmisoikeuksia eikä voitu tehdä, tehdä asian suhteen yhtään mitään. Te kuitenkin sanoitte, että ei, se liittyy EU-oikeuteen minä kritisoin ja protestoin tätä vastaan toisella taholla. On ihan selvää, että me tarvitsemme oikeusasiamiestä, mutta meidän täytyisi ehkä miettiä uudestaan, minkä, miten, mikä virka voisi taata perusoikeuksien puolustamista paremmin EU-ssa, jotta voisimme reagoida nopeammin ja paremmin silloin, kun todetaan räikeitä rikkomuksia ihmisoikeuksissa ja Euroopan kansalaisten oikeuksissa. Kiitoksia. Yksi minuutti, pani przewodnicząca, pani wiceprzewodnicząca. Puhemies. Minä haluaisin haluaisin kääntyä herra Timmermansin oleva O'Reillyn puolelle. Me puhumme erittäin hyvästä mietinnöstä, joka on myöskin totuudenmukainen, koska tiedot ovat kor- korrektit, ne heijastelevat sitä, mitä on tapahtunut. Haluaisin korostaa sitä, että meidän yhteistyömme oikeusasiamiehen kanssa ei ole pelkästään tämän päivän keskustelu. Kvestorit tapaavat oikeusasiamiehen säännöllisesti. Meillä on piakkoin taas kokous tulossa ja se osoittaa sitä, että on jatkuvaa yhteistyötä. Mitä tulee sitten avoimuusrekisteriin? Ajatus on yhtä tärkeä kuin toimintatapa. Toinen tärkeä asia on perusoikeudet. Olemme saaneet äskettäisen raportin tästä kysymyksestä ja se osoittaa sen, että tilanne siellä on huonontunut myös Euroopan unionin sisällä ja myös joissakin Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Joten haluaisinkin toivottaa teille menestystä jatkotyössänne, Rova O'Reilly, ja samaan aikaan todeta, että täysin tuen tätä mietintöä. Madam Spinelli. Kiitoksia edustaja Spinelli, yksi minuutti. Ringrazio il defensor del pueblo. Kiitos puhemies. Puhemies ja kiitos oikeusasiamiehelle. Minä haluaisin omalta osaltani tutkia kysymyksiä näistä Frontexin toteuttamista <clears throat> pakollisista palauttamisista. Ihmiset tulevat, pakolaiset tulevat, maahanmuuttajat tulevat Eurooppaan, mutta Eurooppa sulkeutuu ihan voimallisemmin. Meillä on myös tapauksia, jotka liittyvät kiinteästi Turkkiin. Te sanotte, että Frontexilla pitäisi olla valitusmekanismi silloin, kun on kyse perusoikeuksien rikkomisista johtuen näistä rankoista toimenpiteistä. Voisin olla sitä mieltä, että se mitä valvotaan, niin sen pitäisi valvojan toteuttaa. Mitä me voimme taata samalla oikeuksien noudattamisen ja kunnioittamisen, kun heidät palautetaan väkisin ja voimalla takaisin kotimaihinsa. Tämä on aika epäselvää, epämääräistä. Eikö toisaalta sitten taas raja, raja rajalla voitaisiin ottaa jo huomioon nämä valitukset, jotka tulevat ihmisiltä, jotka ovat sitä mieltä, että heidän oikeuksiaan on loukattu. Kiitoksia. Edustaja Tsaki, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. On ilo, että jälleen kerran voimme toivottaa tervetulleeksi tänne oikeusasiamies O'Reillyn. Minä pidän hyvänä oikeusasiamiehen työtä perusoikeuksien alueella, koska se osoittaa sitä, että sitä kautta jäsenvaltio osataan katsotaan nyt, miten tärkeäksi jäsenvaltiot noudat, no, no, miten jäsenvaltiot noudattavat perusoikeuksia kohesiopolitiikan yhteydessä. On tärkeää, että varoja käytetään oikein ja että myös puolustelee tässä kansalaisten oikeuksia. Minusta on tärkeää, että myöskin muissa yhteyksissä perusoikeuksien puolustaminen on osa teidän työtänne. Vetomusvaliokunnan jäsenenä minä pidin hyvänä sitä, että käynnistettiin kuuleminen Euroopan kansallisaloitteen toiminnasta. Tätä kautta myyttuu se, että voidaan mahdollistaa tämän välineen kautta kansalaisten osallistuminen Euroopassa käyttäviin keskusteluihin, eh, koska menettelytään ovat aika eh, mutkikaita. On varmaa, että teillä on edelleenkin työtä tulevaisuudessa. On tärkeää, että myöskin katsotaan, miten lainsäädäntöä toteutetaan ja miten neuvosto toimivat, ja tämäkin on tärkeä tehtävä teille. On nähtävä myöskin se, että teidän saatte kaksi kertaa enemmän valituksia muilta alueilta kuin niiltä alueilta, jotka kuuluvat teidän virastonne toimintalaan. Lisää tehokkuutta, jos saadaan yhä enemmän tietoa ja mitä useammilla kielillä näitä tietoja voidaan antaa kansalaisille. Thank you for one minute, madam. Kiitoksia. Ajalla Sender, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos paljon, arvoisa puhemies. Kiitos tästä loistavasta esityksestä, Rouva Reil ja herra Tirmänsille, kun te sanoitte, kuinka tärkeää tässä, tämä lisäarvo on espanjalaiselta kannalta. Ja tämähän oikeuttaa myös O'Reillyn tekemää työtä. Hän on ollut erittäin aktiivinen kansalaisten oikeuksien puolustamisessa. Meitä ilahduttaa erityisesti, kuinka tämä on nykyaikaistettu, kuinka se on dynaaminen ja kuinka hän on väsymättä työstänyt avoimuuden puolesta. Ne ovat tärkeitä näinä kriittisinä aikoina, että kansalaiset saadaan mukaan osallistumaan. Ja kun me haluamme saada EUn talouspolitiikan kilpailukykyisemmäksi, meidän pitää olla proaktiivisempia avoimuudessa horisontti 2020. Tämä tarkoittaa tiukempaa, se edellyttää tiukempaa valvontaa, niin kuin esittelijäkin tässä sanoo. Kappaleessa 22 meidän pitää myös parantaa tiedotus- ja viestintäpolitiikkaa. Te olette myöskin sanoneet siitä, tehän olette ihan alan ammattilainen siinä. Ei pidä, kes, meidän pitää päästä pois nationalismeista. Meidän täytyy myös ajatella, mitkä ovat tuloksia meidän pitää katsoa, miten EUn virkamiehet tekevät työtä ja enemmän, koko ajan vähemmän keinoja, enemmän pyyntöjä. Meidän täytyy ajatella myös ihmisten terveyttä. Me pitää myös todeta, kuinka paljon on edistytty, mutta samalla aikaa minua huolestuttaa oman maani tilanne. Siellä on paljon, sieltä on tullut paljon valituksia. Ehkä vahvempi yhteistyö mm, oikeusasiamiehen kansallisesti ja alueellisesti oikeusasiamiesten kanssa toisi parempia tuloksia ja se antaisi parempia resursseja myös tarjota parempia palveluksia kansalaisille alueellisella, kansallis- äh, alueellisella kansallisella tasolla. Mr. Benito Paljon kiitoksia. Benito Zuluaga, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluaisimme korostaa sitä, miten tärkeää on eh, oikeusmiehen henkilö. Hän on tärkeä henkilö siinä, että puolustetaan kansalaisia ajatellen hallinnon eh, väärinkäytöksiä ja eh, miten toimitaan Euroopan lainsäädännön puitteissa. Ajatellen myöskin pakolaisia, jotka ovat pääuhreja, jotka liittyen väärinkäytöksiin, joita Frontex tekee, ja myöskin ajatellen niitä muureja, joita Euroopan unionilla on tärkeäksi myöskin tämä, miten te olette puuttuneet eri toimiin. Haluaisin sanoa, että eh, no, hyviä ne toimintat ovat toteuttaneet tässä yhdessä. Valitettavasti kuitenkaan emme eh, voi kiittää komissiota sen toiminnassa, koska komissio on passiivinen eh, siinä, miten se antaa tietoa muille toimijoille, kuten tälle parlamentille. Täytyy julkistaa kaikki ne tapaukset, joissa on kysymys korkeista virkistä, jotka ovat siirtyneet tehtävistään noudattaen sääntöä 16 tätä koskevassa asetuksessa. Avoimen pitäisi tavoitteena kaikille eh, toimijoille mukaan luettuna eh, Euroopan unionin toimielimet. Ja tämä on kysymys, joka on Euroopan demokratialistava kysymys. Täytyy luoda lainsäädäntöä, ei saa lainsäädäntöä, joka palvelee yksityisiä etuja. Thank you. We now move to our catch the eye. Paljon kiitoksia. Siirrymme puheenvuoroihin ilman puhujalistaa. Ensimmäisenä edustaja Jakovcic, olkaa hyvä. puno je toga učinjeno. Kiitos puhemies. Paljon on puhuttu oikeusasiamiehen roolista. Paljon varmaan on puhuttu kabineteissa, mutta paljon on vielä tehtävää. Odotukset meidän taholtamme ovat erittäin korkealla EUn toimielimissä. Ja, mutta ennen kaikkea odotukset ovat korkealla ja kovia kansalaisten keskuudessa. Te voitte luottaa tukeemme. Kaikki poliittiset ryhmät tästä edustajanhuoneesta tukevat teitä. Te voitte tukea myös totaalisen tukeen, joka tulee Euroopan kansalaisilta. Eli teillä on mahdollisuudet kaikkeen, onnistua kaikessa kaikki mitä tehdään EU:ssa voisi olla myös kansalaisten saatavilla. Tähän pitäisi pyrkiä. Ei tässä puhuta vain TTIP-neuvotteluista. Minä puhun myös tästä <clears throat> pakolaiskriisistä luottakaa meidän tukemme, mutta me toimimme, että teidän kabinettinne toimii ehkä vielä pää, päämäärätietoisemmin. Siis madam. Paljon kiitoksia. Seuraava puhuja listallani on edustaja Hautala. Hän ei vaikuta olevan täällä, joten siirrymme seuraavan puhujaan. Edustaja Senadinos, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Emilio Railin ponnistukset ähm, kautensa aikana ja uudelleen valintansa jälkeen ovat olleet suuria. Hän on pyrkinyt tekemään Euroopan unionista avoimemman, läpinäkyvämmän ja tuomaan sen lähemmäksi kansalaisia, mutta tämä on ollut hyvin vaikea tehtävä toteuttaa. Todellakin tarvitsemme enemmän avoimuutta toimielimiin. Eurobarometritutkimus viime toukokuussa kertoi, että ihmisten luottamus Euroopan unioniin ja sen toimielimiin on kärsinyt. Monia suosituksia ja huomautuksia on tehty. Oikeusasiamies on niitä tehnyt, mutta niitä ei ole noudatettu, eivätkä toimielimet ole niitä ottaneet huomioon, esimerkiksi kliinisten tutkimusten alalla. Ja yleisesti ottaen TTIP-sopimuksen neuvotteluissa. Paljon parannettavaa vielä siis on. Toivon, että nämä huomiot auttavat. Pinto. Kiitoksia edustaja Marino Lypinto. Signora Provedora, a di una... Kiitos, arvoisa puhemies. Meillä on oikeusasiamies, mutta hänen toimintansa takaa sen, että voimme äh, taata Euroopan kansalaisten oikeudet ja toiminnat. Oikeusasiamiehen toiminta perustuu kansalaisten tekemiin valituksiin suurelta osin, ja, mutta automaattisesti ne ovat aika usein reaktiivisia. Mutta minä puhun EUn e oikeusasiamiehen toiminnasta hänen pitäisi olla proaktiivisempi, hänen pitäisi ryhtyä aloitteelliseen toimintaan, vaikka ei varsinaisesti tulisi valituksia kansalaisilta Eli hän voisi seurata lähemmin toimintaa, toimenpiteitä, mitä tapahtuu EU-ssa ja jopa jäsenvaltioissa. Annan tästä esimerkkejä. Tanskassa äh, äskettäin päätettiin laista, jolla annettiin ed- valtiovallalle lupa takavarikoida pakolaisten äh, omaa omaisuutta. Tämähän on täysin käsittämätön räikeä loikkaus kansalaisten oikeuksia vastaan. Tässä puhutaan myös minä haluan puhua myös kansalaisten köyhyydestä. Sen poistaminen pitäisi olla oikeusasiamiehen yksi ensimmäistä tehtävistä. Taistella köyhyyttä vastaan, sehän vahvistaa kansalaisten oikeuksia. Thank you. That completes our... Kiitoksia. Pääsimme puheenvuorot ilman puhujalistaa päätökseen. Nyt komission jäsen Timmermans, olkaa hyvä. President. Um... Puhemies, kiitos. Valtaenemmistö parlamentin jäsenistä, jotka käyttävät puheenvuoron, osoittivat tukensa oikeusasiamiehen työlle ja hänen vuosikertomukselle, niin tähän ei minun tarvitse tässä puuttua, mutta haluaisinkin puheenvuorossani keskittyä kahteen asiaan. Ensinnäkin se, että ylläpidetään avoimuutta TTIP-neuvottelussa. Minä kyllä sanoisin, että kuka tahansa parlamentin jäsen, pyydän heitä osoittamaan minulle, jos on olemassa ainoatakaan neuvottelua kauppasopimuksesta, joka olisi avoimempi kuin nämä neuvottelut, joita tällä hetkellä käydään Euroopan unionissa. Ja se, ja se että sanotaan, että kaiken pitäisi olla julkista, ei ole olemassa mitään kansainvälisiä neuvotteluja kansainvälisistä sopimuksista, joissa eh, ei pitäisi käsitellä luottamuksellisesti erinäisistä syistä. Ja siksi se menetelmä, jonka myötä parlamentin jäsenet voivat tutustua siihen, mitä asiakirjoissa on, ja että heitä pyydetään olemaan paljastamatta sisältöä on paras mahdollinen menetelmä kansanedustajille olla täysin tietoisia asiasta ilman, että rikotaan sääntöjä, jotka koskevat luottamuksellisuutta. Toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, oli asia, jonka ottivat esille monet jäsenet, rouva puhemies, on avoimuus. Me tulemme käynnistämään julkisen kuulemisen avoimuudesta ensi kuussa – Siinä valmistelemme esitystä, jonka tulemme tekemään parlamentille ja neuvostolle, joka koskee pakollista avoimuusrekisteriä, joka on seuraava askel siinä, millä tasolle avoimuus täytyy viedä. Ja se olisi jo suuri harppaus eteenpäin, jos parlamentti ja neuvosto soveltaisivat samoja sääntöjä avoimuudesta kuin me tänään sovellamme komissiossa. Minä toivonkin, että kaikki teistä, jotka nyt niin kovasti puhutte avoimuuden puolesta silloin, kun on kysymys komissiosta, olette yhtä tarmokkaita silloin, kun on kysymys avoimuudesta Euroopan parlamentin työssä ja ennen kaikkea neuvoston työssä. Ja tämä minusta on hyvinkin sen mukaista, mitä Emily O'Reilly on kertomuksissaan esittänyt ja meidän pitää tehdä yhdessä työtä tämän hyväksi. Mrs. Paljon kiitoksia komission jäsen. Nyt äh, Emily O'Reilly, olkaa hyvä. Adam Morvay. Rouva Morvay, aivan lyhyesti. Sieltä päin kuuluu paljon hälyä. Voisitteko ehkä auttaa? Kiitoksia. Kiitoksia, rouva varapuhemies. Lämpimästi haluaisin kiittää kaikkia jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun ja haluaisin kiittää teitä puheenvuoroistanne. Yleisesti ottaen tämä on ollut hyvin rohkaisevaa ja kannustavaa ja tulee kannustamaan minua tekemään vielä kovemmin töitä strategiani parissa. Tämä jälleen kerran mielestäni osoittaa jotakin, mikä mielestäni on erittäin arvokasta. Irlannin oikeusasiamiehenä arvostin samaa asiaa jo aikaisemmin, kuten nytkin. Työtäni en voisi tehdä ilman parlamentin tukea. Tämän selkeästi näen tänään. Vara puheenjohtaja Timmermans ja suurin osa edustajista täällä mainitsi, kuinka tärkeää työ on. Tämä ei heijastele vain sitä, että että olemme saaneet hyvin paljon vetomuksia avoimuuden suhteen. Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että ilmeisesti Euroopan unionissa ei luottamusta täysin unionia kohtaan ole. Haluaisin myös kiittää teitä tuestanne työlleni, kun pyrin varmistamaan Euroopan unionin avoimuuden kehityksen. Toinen asia, jonka parissa olen tehnyt hyvin paljon töitä, oli TTIP-sopimus. Olen tehnyt tutkinnan, kuten tiedätte, TTIP-sopimuksen avoimuudesta. Ja ähm, esitin kysymyksen, kuten varapuheenjohtaja Timmermanskin, siitä, mikä on avoimuuden rooli kauppaneuvotteluissa ja kuinka paljon asioita voimme antaa julkisuuteen. Eräs puhuja kuitenkin mainitsi tänään, että me elämme nyt digitaalisella aikakaudella ja pidemmäpä siitä tai emme, erityisesti nuoret ihmiset – odottavat suuresti sitä meiltä, että asioista tehdään julkisia. Tämä on asia, jonka kanssa meidän täytyy elää. Minä olen komission jäsen Malmströmin kanssa tapaamassa ensi viikolla ja me tulemme käsittelemään näitä TTIP-kysymyksiä hänen kanssaan. Luonnollisesti minulle on hyvin tärkeää saada vetomuksia myöskin tähän kysymykseen liittyen, jotta voisin sitä käsitellä. Frontex-kysymyksessä haluaisin kiittää parlamenttia sen tuesta tässä valitusmekanismin luomisessa. Tämä on uskoakseni jotakin, mikä tulee nyt toteutumaan. Frontexin uudistuksen yhteydessä. Ja haluaisin kiittää myöskin oikeusasiamiesverkoston kollegoja, niin monet heistä ovat tehneet kovasti töitä maahanmuuttokysymyksen parissa ja haluaisin katsoa, mitä voimme yhdessä tehdä sen eteen. Haluaisin kiittää jälleen kerran esittelijää. Haluaisin kiittää rouvan varapuhemiestä ja kaikkia jäseniä siitä, että olette olleet niin kiinnostuneita minun toiminnastani. Kiitos. Thank you, Mrs. We... Paljon kiitoksia oikeusasiamies O'Reilly. Nyt viimeisenä esittelijänä Cabezon Ruiz, olkaa hyvä. Gracias. Kiitos hyvä puhemies, kiitos kaikille jotka olette osallistuneet tähän työhön, tämän mietinnön laatimiseen. Kiitos, erityiskiitos oikeusasiamiehelle, jotta hän todella toteutti tämän mietin ja kiitos komissiolle, että on ollut niin vastaanottavainen kaikista eh, kaikille ehdotuksille, jotka ovat tulleet oikeusasiamieheltä ja myös meidän taholtamme. Minä haluan kiittää kaikkia ja haluan myös sanoa, että tämä vaaka kallistuu kuitenkin positiivisuuden puolelle. Me olemme hyvällä tiellä, jatkamme tästä näin hyvin eteenpäin. Tämä olla yhteenveto tämän aamupäivän keskusteluista, mutta me olemme kyllä kaikki hyvin tietoisia siitä, että oikeusasiamiehen rooli on, tekee hyvää yhteistyötä vetomusvaliokunnan kanssa. Ne ovat keskeisiä pisteitä kansalaisille ja yhdessä me voimme todella tässä sanoa, että kansalaiset ovat meidän sydämissämme ja keskiössämme. Meidän sy- on erittäin tärkeää, että varsinkin aina viime aikoina, että todella keskustelemme, mitkä ovat meidän motiivimme, mutta meidän täytyy myös korostaa sitä, että meillä on velvollisuus edustaa kaikkia kansalaisia kaikissa toiminnoissamme, kaikissa toimielimissä, kaikissa viroissamme. Jos me olemme tietoisia tästä, niin me voimme toteuttaa hyvin tehtäviä tehtävämme. Eipä tässä sen enempää. Kiitos kaikille. Me haluamme vielä kerran kiittää Rouva Aurelia. Kiitos paljon vielä kerran. Thank you. The debate... Paljon kiitoksia.